Hyvät kollegat, mikäli voisitte nyt istuutua, niin hyvä. Voisimme aloittaa nimittäin äänestykset. Tiedän, että äänestyksiä ei ole listalla niin paljon kuin eilen, mutta siitä huolimatta meidän täytyy tehdä työmme. So I will start with some... Aloitan ensinnäkin ilmoitusasioille. Pöytäkirjata eilisestä täysistunnosta ja kaikki muutkin asianmukaiset asiakirjat on teille jaettu. Onko teillä mitään huomautettavaa? En näe, että kenelläkään olisi mitään huomautettavaa, joten katson, että pöytäkirjat on hyväksytty. Täällä on juuri suullinen ilmoitus 2 kautta 2010 siellä on antanut rouva McAvey, Simon Busuttil, Anna Gomes ja sekä Barstais ja Luigi de Mastristis. Kyse on Euroopan unionin korruption vastaisesta taistelusta. Suurin osa parlamentin jäsenistä on allekirjoittanut tämän, suullisen, tämän kirjallisen julkilausuman artikan 123 mukaisesti työjärjestyksessä. Tämä teksti jaetaan kaikille niille, joille se on osoitettu ja se julkaistaan allekirjoittaneiden nimien saattelemana. 18. toukokuuta 2010. Rova Makovei haluaisi työjärjestyspuheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kovasti kollegoja, jotka allekirjoittavat tämän tekstin ja nyt kääntyisin neuvoston ja komission puoleen, jotta ne loisivat vankan korruptiovalvontamekanismin EU:ssa ja veto jäsenmaihin, jotta ne osoittaisivat poliittista tahtoa ja vahvistaisivat taistelua korruptiota vastaan ennen kuin on liian myöhäistä. Thank you. Kiitoksia paljon. Nyt me voimme äänestää. Ensimmäisenä on herra Mendestä viikon mietintö, joka liittyy päätökseen olla kutsumatta koolle valmistelukuntaa perussopimusten tarkistamiseksi Euroopan parlamentin kokoonpanon koskevien siirtämään määrätäysten osalta. Äänestämään päätöksestä kokonaisuudessaan nimen